rouva Marin Chartien mietintö nuorisotyöllisyysaloitteista tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu. Merci, monsieur. Kiitos puhemies komissaari. Aluksi todeta, että tänä iltana olen ylpeä Euroopan Euroopan kattavasta toimielin työstä. Nimittäin äh, nyt löytyy todellista äh, halukkuutta neuvosto ja, ja komission, valitettavasti neuvosto nyt lähti pois, mutta joka tapauksessa komission, neuvoston ja parlamentin äh, taholta löytyy nyt halukkuutta päästä nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin. Ja nimenomaan poliittinen tehokkuus on nyt määritellyt meidän strategiaamme. Arvoisa komissaari, voin, voinen tässä esittää teille suuret kiitokset. Nimittäin 14. käynnistettiin työt. Tänään on huhtikuun 29. päivä ja näin ollen tämä on esimerkki siitä, että Euroopassa tehdään pikaisesti ja tehokkaasti työtä. Sitten kiitokset myöskin kokonaisuudessaan varjoesittelijöille. Robin Jana no, siis Signatska ja Martina Lavasora ja Teri Rönke vihreistä ja Patrik Jarikke vielä äh, varjoesittelijänä. Kaikki ovat kiitoksen ansainneet. Me olemme äh, eroista huolimatta kuitenkin äh, koonneet voimamme. Ja mikä meidän työmme merkitys ja tarkoitus oli? Nimenomaan Tavoitteena oli tehokkuuden lisääminen nuorisotyöllisyyden kasvattamiseksi. Tämähän on äärimmäisen vaikea aihe. Nuorisotyöllisyyden lisääminen on aiheena hyvin vaikea, koska usein kyse on vaikeassa tilanteessa olevista nuorista, työttömistä 15-25-vuotiaista nuorista, joita on Tietyillä alueilla jopa 25 prosenttia. He ovat usein kouluttamattomia nuoria tai mahdollisesti jopa koulutettujakin nuoria, jotka eivät löydä koulutusta vastaavaa työtä. Joten me pureudumme nyt tähän kovimpaan kohtaan, hankalimpaan aiheeseen nuorisotyöttömyyteen. Ja olemmekin nyt yksissä tuumin pyrkineet saamaan aikaiseksi työstrategian. Itse mietinnön esittelijänä pyrin siihen, että kaikki poliittiset ryhmät saisivat mahdollisimman paljon tietoa käyttöönsä. Ja siksi komissio, neuvosto ja muut tahot me kokoonnuimme tarpeen vaatiessa työstääksemme tätä poliittisesti tärkeää hanketta. Olen ylpeä, niin kuin aluksi totesin, olen nimenomaan ylpeä nyt siitä, että me yksimielisesti pääsimme tilanteeseen, jossa löysimme sopuratkaisun. Euroopan parlamentti ja tämä täysistuntosali, me kaikki tunnemme äh, tähän aiheeseen liittyvät tarpeet. Mitä äh, hankkeiden äh, toteuttajat ruohonjuuritasolla tarvitsevat? He tarvitsevat ennakkorahoitusta ja tämä on asia, joka jo esiteltiin komissaarille – nyt siirrytään yhden prosentin, kolme, yhdestä prosentista 30 prosentin ennakkorahoituksen. Nimittäin erityisesti vaikeuksissa olevilla alueilla hankkeiden toteuttaminen ilman tätä ennakkomaksua on vaikeaa. Olemme selkä seinä vastaan ja nyt toivomme, että pystymme tämän hankkeen yksissä tuumin toteuttamaan vielä tänä iltana ja toivon mukaan huomenna voimme äänestyksen yhteydessä vetää oikeat johtopäätökset ja antaa viestin, jotta jäsenmaat pystyisivät omasta puolestaan äh, edistämään näitä aloitteita ja hankkeita. Niitä tarvitaan. Me tarvitsemme nimenomaan tällaisia hankkeita, äh, jotta myöskin äh, jäsenmaat kanavoisivat osaltaan no, asiaa ja nuorisotyöllisyyttä voitaisiin lisätä. Ah, eh, Kiitoksia kovasti esittelijä sen Morin Chartier. Nyt komission puolesta komission jäsen Marianne Taisen. Uh, thank you, President. Kiitoksia puhemies. Puhemies, parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja aivan erityisesti Rova Moran Chartierta siitä, että on annettu prioriteettiasema tälle kysymykselle ja tehokkaalle työllä ja kiitän tehokasta toiminnasta myös asiassa. Haluaisin onnitella parlamenttia tästä nopeasta tavasta saada aikaan sopimus. Tässä on äänestetty eri valiokunnissa jo ja keskusteltu neuvoston kanssa. Todella ratkaisevasta avusta on kysymys nuorisotyöllisyydelle. EU-ssa. Haluaisin myös tässä onnitella Latvian puheenjohtajavaltiota sen sitoumuksesta asiaan asia on edistetty todella tehokkaasti. Tämä osoittaa, että ty- nuorisotyöttömyysprioriteetti on asia, jonka kaikki EU-toimielivät jakavat. Meillä ei todellakaan enää ole aikaa menetettävänä, mitä tulee ripeään täytäntöönpanoon nuorisotyöllisyysaloitteessa aika on olennaisessa roolissa, jotta saadaan näitä työpaikkoja ja käytännön kokemusta, joka auttaa sitten nuoria saamaan sijaa työmarkkinoilta. Me kaikki meidän kaikkien pitää täyttää sitoumuksemme, mitä tulee kansalaisiin Euroopassa. Ja näinhän me kaikki yhdessä teemme, kun ehdotamme neuvotteluja ja e, asetuksesta neuvotteluja ja sen nopeaa hyväksyntää. Ehdotuksessa käsitellään esteitä, joita olemme todenneet olevan jäsenvaltioiden kanssa. Ne sitten estävät sitä, että saadaan nuorisotyöllisyysaloite ripeästi liikkeelle käytännössä. Ja tässä tarvitaan käteisvaroja. Me ehdotamme, että ennakkorahoitusta lisätään 2015 lähes miljardilla eurolla. Tämä auttaa nopeuttamaan aloitteen toteutumista ja näin pystytään saavuttamaan 650 000 nuorta. Jopa samalla kuitenkin pysytään kokonaisbudjetin rajoissa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kyseinen ehdotus, jonka hyväksytte su- varmasti suurella enemmistöllä, näin uskon, antaa vahvan kannustimen jäsenvaltioille nopeasti aloittaa toiminnan kentällä ja näin he voidaan tukea työpaikkoja, koulutuspaikkoja, harjoittelupaikkoja ja jatkokoulutusta arvoisat parlamentin jäsenet, nuorisotakuun täytäntöönpano on nyt meneillään kaikissa jäsenvaltioissa ja konkreettisia tuloksia on saatu joistakin maista, kuten esimerkit osoittavaa, jotka on julkaistu Euroopan talousohjauskertomuksessa. Nuorisotakuu on antanut vauhtia sekä rakenteellisille työllisyysuudistuksille että koulutukseen liittyville uudistuksille. Se on ollut myös moottorin asemassa, kun on tuettu nuoria siirtymään koulusta työpaikkoihin. Tämänhetkiset tarkistukset Euroopan sosiaalirahastoasetuksessa myös auttavat siinä, että voidaan nopeasti täytäntöönpanna tämä aloite, kun otetaan huomioon asiaan liittyvä kiireellisyys. Tässähän on varsin äh, tiukka aikataulu. Jälleen kerran haluaisin vakuuttaa Euroopan parlamentin jäsenille, että komissio tulee mm, maksamaan näitä ennakkomaksuja, ennakkomaksuja välittömästi kun muutettu asetus tulee voimaan. Luonnollisesti avainkysymys kuuluu nyt minkä, kuinka laadukkaita tukitoimet ovat. Ja tässä mielessä komissio jatkossakin valppaasti seuraa kehitystä ja me tulemme tietenkin raportoimaan sitten takaisin tänne Euroopan parlamenttiin tästä. Kiitoksia huomiostanne. Uh, thank you, madam. Kiitos komission jäsen. Nyt kulttuurivaliokunnan ja koulutusvaliokunnan puolesta Silvi Guillaume, olkaa hyvä. Merci. Euh, chers Kiitos arvon kollegat. Tässä pyritään vastaamaan tilanteeseen, jota on pitänyt valitella pitkään vuosi. Nuorisotakuutekstin hyväksymisen jälkeen tulokset eivät vastaa näitä haasteita. Nuorisotyöttömänä äh, ovat yksi viidestä nuoresta Euroopassa. He saattavat syrjäytyä ja joutua kestävään köyhyyteen. Kyse on vaikeasta täytäänpönöstä, ei ole tarpeeksi investointeja eikä kunnianhimoja. Kaikki nämä oireet vaikuttavat nuorisotyöttömyyteen, eh, nuorisotakuuseen tällä hetkellä. Mutta kieltäydymme, että kohden sukupolvi ö, tässä häviää. Tän ollen tämä asiakirja on erittäin tärkeä, jotta voitaisiin ö, tätä eroa eri nuorten välillä vähentää jos pohditaan eri koulutuksessa näitä nuoria. Se on myös tärkeää, että voidaan auttaa, että nuoret pysyvät yhteydessä työelämään ja koulutukseen. Se on erittäin tärkeää, jotta voidaan välttää tämä pitkäaikaistyöttömyyden ongelma. Nuoret kärsivät eniten talousuurista, äh, talouskriisistä 2008. Kaikkien hautuissa asemassa ovat ne, joilla ei ole tarpeeksi koulutusta. Erityistä huomiota pitää kiinnittää erityisesti maahanmuuttotaustaisiin nuoriin, jotka ovat vammaisia tai joilla on terveysongelmia Heitä, näitä pitää jättää ollenkaan sivuun, niitä pitää reagoida nopeasti. Parlamentti on tehnyt näin. Kiitoksia. Eh, merci beaucoup. Kiitos paljon, jäsen Guillaume. Nyt sitten poliittiset ryhmät. Ensimmäisenä jäsen Lara Komi EPP-ryhmän puolesta. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puhemies. Kiitän esittelijää erinomaisesta työstä ja tiimityöstä myöskin komission jäsenen kanssa. Ja olen iloinen tästä komission ehdotuksesta eh, lisätä yhteisrahoitusta eh, operationaalisiin hankkeisiin, jotka edistävät nuorisotyöllisyyttä mm, tämä miljardi euroa komissiolta, joiden avulla voitaisiin siirtyä eh, yhden yhdestä prosentista yhteisrahoitusta 30 prosenttiin on tärkeä apu, jotta tämä väline saisi vahvuutta kun jäsenvaltiot eivät ole röyttäneet riittävästi julkisia varoja näiden hankkeiden tukemiseen. Eurooppa on osoittanut, että se haluaa tehdä kaiken mahdollisuuden työttömyyden vähentämiseksi, mutta nyt vetoaisin jäsenvaltioihin ja alueisiin, jotta ne ottaisivat huomioon nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Sen täytyy olla kansallisessa politiikassa absoluuttisena prioriteettina minä olen tässä toisella kaudella, niin tulin tänne 26-vuotiaana ja näen, että Eurooppa on nopea, nopeampi kuin monet luulevat, mutta täytäntöönpano jäsenvaltioissa on ongelma. Nuorisotakuu toimi hyvin joissain valtioissa, erittäin huonosti toisissa. Tällainen analyysi meidän on tehtävä ja lopuksi haluan sanoa, että tarvitaan enemmän tiedotusta Euroopan komission ja parlamentin välillä ja kansalaisten välillä. Tässä tarkoitan erityisesti nuoria, koska koska usein he eivät tiedä, mitä mahdollisuuksia heillä on ja menettävät ne. Kiitos. Lara Komi, hyväksyttekö vihreän sinisen kortin? Signora Fronte. Jäsen Fronte. Prego. Olkaa hyvä. Niin, minä halusin vain kysyä edustaja Komilta, koska hän puhui tästä nuorisotakuuohjelmasta. Oliko hän tietoinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin vähän aikaa sitten äh, siihen liittyen teki erityiskertomuksen ja mitä hän ajattelee siitä, mitä tässä kertomuksessa sanotaan Italiasta, nimittäin, että tämä nuoristaku ei ole tuonut mitään hyötyä maallemme ja oletteko sitä mieltä, että tulevaisuudessa meillä on mahdollisuus tehdä tuosta äh, ohjelmasta ähm, tehokas ottaen huomioon, että teidänkin puolueenne johtaa useita alueita? Tämä kysymys koska minä olen varapuheenjohtaja EPPssä ja vastaan nuorisopolitiikasta. Teen muiden kollegojen kanssa eurooppalaista ja myöskin italialaista analyysiä. Siellä, missä Forza Italia on vallassa, puhun Lombardiasta, niin siellä nuorisotakuu on toiminut kaikkein parhaiten koko Italiassa. Ja nämä tätä osoittavat todistusaineistot, jotka kaikki voivat nähdä. Italian kohdalla on hyvin paljon tehtävää, mutta tässä ei ole kyse poliittisesta väristä. Työttömyys voi olla kommunistista, fasistista, sosialistista, ihan sama mitä. Pääasia on se, että nämä ihmiset löytävät työtä. Sekunta volta. Uh on vi- Komitoista kertaa äsken, siis nyt SND-ryhmän puolesta. Brando Benifei. Kiitoksia puhemies. Me keskustelemme erinomaisesta komission ehdotuksesta. Tämä parlamentti on osoittanut vastuuta äh, hyväksyessään määräyksen mahdollisimman nopeasti niin, että voimme äänestää jo huomenna. Tällä tavoin vapautamme miljardi euroa ennakkorahoitusta, yhteisrahoitusta mm, nuorille, jotka eivät ole työelämässä tai opiskelemassa. Äh, minun maahani tämä tuo noin 70 000 euroa ylimääräistä, 7 ylimääräistä rahaa. Haluaisin kiittää tässä kovasti yhteistyöstä. SND-ryhmä on uneana vuotena jo vaatinut, että yhteisrahoitusosuutta nostettaisiin nuorisotyöllisyysaloitteista, jotta vältettäisiin likviditeettiongelmat. Eurooppa tekee nyt osansa. Nyt jäsenvaltioiden täytyy osoittaa olevansa kykeneviä käyttämään tällaista kannustinta ja tämä ohjelman kohdalla byrokratiaa täytyisi poistaa siellä ja varmistaa, että ohjelmat ovat laadukkaita ja edistävät todellakin nuorten työllisyyttä kun Tärkeää on myöskin avoimuus ja määrärahojen oikea käyttö. Komission on ja yhdessä parlamentin kanssa tätä valvottava. Työllisyys- ja sosiaaliasiainvaliokunnassa me valmistelimme suullista kysymystä jäsenvaltioille, jotta ne ponnistelisivat toteuttamaan mahdollisimman käsinkosketeltavia tuloksia jokainen äh, instituutio hallitustasolla äh, täytyy äh, tehdä kaikkensa nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Minun sukupolvellani oikeus tulevaisuuteen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden täytyy tehdä kaikkeensa, jotta Eurooppa nousisi pois kriisistä. Me meppeinäkin teemme kaikkemme sen eteen. Grazie, onorevole. On behalf ICR Kiitos nyt ECR-ryhmän puolesta. Všetci vieme, ako... Puhemies. Me kaikki tiedämme, kuinka tärkeää nuorille on saada oppia työntekoa varhaisessa vaiheessa, jotta voi olla aktiivinen jäsen yhteiskunnassa ihan tällaista työmarkkinoiden Euroopassa pitäisi pystyä tarjoamaan työmahdollisuuksia ilman välintuloamme, mutta emme elä kuitenkaan missään ihan tällaisessa maailmassa, mutta maailmassa, missä on satoja tuhansia ty- nuoria työttömänä. Siksi olemme samaa mieltä esittelyiden kanssa, että voimme tätä kautta auttaa nuorisoa. Nuoret ovat nyt saaneet selvän viestin EUlta. Me haluamme tehdä kaiken, mahdollisuuksiemme rajoissa, mutta tämä ei tähän pääty. Nyt riippuu jäsenvaltioista. Niiden pitää hyvin käyttää näitä käytössä olevia varoja. Jos ne eivät toimi oikealla tavalla, tämä aiheuttaa vain syvemmän pettymyksen nuorille. Kiitos. Kiitos Alderihman puolesta Martina Dlabajova. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta, puhemies ja kiitos esittelijälle, sillä yhteistyömme oli loistavaa ja osoitimme, että Eurooppa voi reagoida hyvin nopeasti nyt pallo on niin sanotusti jäsenvaltioiden kenttäpuoliskolla tsekkiläisen sanomalehden mukaan Prahassa on alhaisin työttömyys EU-ssa 2,5 prosenttia, mikä on loistava uutinen, mutta me pitää pohtia oikeassa asian yhteydessä, kun katsotaan nuorisotyöttömyyttä, niin se on 10,1 prosenttia. Se on totta kai paljon verrat, tai vähän verrattuna Kreikkaan, jossa nuorisotyöttömyys on 69,8 prosenttia, mutta tästä syystä meidän tulee keskittyä niihin alueisiin, jotka tarvitsevat oikeastaan apuamme eniten. Tämä nuorisotyöllisyysaloite, sen budjetti on 3,2 miljardia, siitä yksi miljardi on heti saatavilla, neljä miljoonaa Tsekin tasavalla, mutta totta kai työpaikkoja ei voida ostaa, erityisesti jos ajatellaan nuorisotyöllisyyttä, sitä pitää luoda talouden tarpeiden mukaan tästä syystä aloitetta. Aloitteen myötä pitää tulla myös kansallisia toimia, erityisesti siirtymä kouluista työpaikkoihin. Se pitää olla sujuvaa ja luonnollista, joten meidän tulee lähentää nämä osaamiset ja taidot ja kyvyt työmarkkinoiden tarpeiden kanssa. Ja meidän tulee helpottaa yrityksen perustamista, meidän tulee tukea aloittelevia yrityksiä työharjoitteluja ja muita ja kaiken kaikkiaan tehdä kaikki mahdollinen yhdessä, jotta voidaan torjua työttömyyden todellisia syitä. Eikä ole pakko yrittää opettaa ihmisiä, miten tehdä töitä työsuhteessa. Kiitos. Kiitos. Nyt GUNGL-ryhmän puolesta Patrick Le Jarik. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission hyvät kollegat, kun ajatellaan kiireellisyyttä, että voidaan helpottaa nuorten hankalaa työllisyystilannetta, olemme tyytyväisiä päätöksestä nostaa ennakkorahoitusta, ennakkomaksuja ja vapauttaa välittömästi miljardi euroa nuorisotyöllisyysaloitteelle. Nyt täytyy toimia niin, että jäsenvaltiot tähän todellakin sitoutuvat, niin että rahat todellakin pääsevät, päätyvät nuorille ja niitä käytetään tehokkaasti. Toisaalta pitää valvoa sitä, että ohjelmaa voidaan jatkaa, parantaa ja lisätä summia nuorisotyöllisyydelle. Itse asiassa samalla kun hyväksymme Rova Moran Chartienin mietinnön, niin olemme tietoisia siitä, että edistys on täysin riittämätöntä, jotta 7 miljoonaa nuorta eurooppalaista, jotka ovat nyt ilman työpaikkaa, voisivat saada koulutusta ja kunnolla palkatun työn. Työn pitäisi olla oikeus ja todellinen sosiaalinen hanke EU:ssa. Meidän pitää keksiä eurooppalainen koulutus, joka auttaa pääsemään työelämään ja työllisyystakuun. Nyt pitää luoda kiireesti sellaiset olosuhteet, että jokainen nuori tässä onnistuu. Kiitoksia. Kiitos. Ja se nyt vihreiden puolesta Terry Reintke. Dear President, dear... Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvät jäsenvaltiot. Minä olen ollut vain kymmenen kuukautta täällä Euroopan parlamentissa. Minun täytyy sanoa, että minä olen jo kyllästynyt. Olen kyllästynyt siihen, että puhumme nuorisotyöttömyydestä, enkä näe mitään toimintaa. Olen kyllästynyt siihen, että jäsenvaltiot eivät äh, ota vakavissaan vastuutaan. Ja olen kyllästynyt toistamaan aina samoja asioita. Ehkä se olen vain minä, ehkä minä olen vain liian kärsimätön, mutta äh, Tiedän liian paljon tarinoita nuorista Euroopassa, että en olisi kärsimätön. Ja voi hyvänen aika, nyt on vuoden 2015 puoliväli. Hyvää huomenta Euroopan unionin jäsenvaltiot. Herätkää, te olette nukkuneet aivan liian pitkään. Tämä komission ehdottama 30 prosentin ennakkorahoitus on viimeinen herätys teille. Ja me olemme vieneet täällä parlamentissa tätä ehdotusta eteenpäin hyvin nopeasti, koska olemme kaikki sitä mieltä, että nyt on on aika toimia. Nyt meidän täytyy nähdä, että jäsenvaltiot tekevät samaan asiaan, käyttävät rahat eh, niin, että se hyödyttää eh, nuoria Euroopassa, koska se on niiden poliittinen vastuu. Thank you. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin Jakovcicilta? Kyllä. Okei, okay. Jakovcic. Jakovcic, olkaa hyvä. Kiitos, että hyväksyitte sinisen kortin. Haluaisin kysyä teiltä, No, ymmärrän, miksi olette vihainen, mutta ettekö sanoisi, että tämä päätös lisätä ennakkorahoitusta 35 prosenttiin, niin siinä komissio on näyttänyt Euroopan unionin uskottavuuden ja osoittanut, että Euroopan komissio ja parlamentti niin eduissa on suojella työttömien nuorten etuja. Ettekö usko, että olemme näyttäneet uskottavuutta parlamentissa? vastaus sitten, olkaa hyvä. Thank you very much for the question. Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, että me toivotamme tervetulleeksi tämän ehdotuksen ja olemme tehneet työtä täällä parlamentissa, jotta se menisi eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Mutta nyt todellakin on jäsenvaltioiden vastuulla toimia, koska eh, niiden vastuulla on nyt käyttää nämä määrärahat niin, että ne hyödyttävät nuoria, ja että määrärahat menevät ohjelmia käytetään sillä tavoin, että ne hyödyttävät nuorisotyöttömyyden torjumista. Kiitoksia. Jäsen Raintke nyt EFTD-ryhmän puolesta Laura Agea. Olkaa hyvä. Minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, Kiitän myös esittelijää. Me pääsimme yhteisymmärrykseen tässä nopeutetussa menettelyssä, mutta minulla on se vaikutelma, että tämä leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli, koska valitettavasti kun jäsenvaltiot ja minun olen tottunut olemaan itsekriittinen ja puhun omasta jäsenvaltiosta, niin Italiasta saa käyttöönsä tärkeitä määrärahoja, niin hallinnoivat niitä häpeällisellä tavalla. Minä häpeän maata, niin kun ajattelen sitä kauheaa tapaa, jolla se on näitä määrärahoja Eh, hoitanut. Ajattelen tässä nuorisotakuuta. Se on ihan tyhjä eh, sanahelinää, joka ei ottanut huomioon nuorien tarpeita, ei katsottu mitkä eh, vaatimuksia ja tarpeita heillä on. Asia ei ole valvottu, tiedotusta ei ole järjestetty. Tämä on se arvio, joka minun tänä päivänä on tehtävä. Olen häpeän valtiota, joka saa määrärahoja, mutta sitten tilintarkastustuomioistuin sanoo, että se on yksi niistä viidestä yksittäistä jäsenvaltiosta kaikkein vähiten on saanut aikaan konkreettisia tuloksia omaa ja nuoriaan varten. Eurooppa auttaa jäsenvaltioita, mutta minun valtioni epäonnistuu. Kiitos jäsen Angia. Hyväksyttekö sinisen kortin jäsen Brando Bonifailta? Hyväksyttekö sinisen kortin? Kyllä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, koska tässä puheenvuorossa oltiin niin kiinnostuneita ja ollaan kriittisiä, olen osittain samaa mieltä. Haluan kysyä viiden tähden valtuuskunnalta ja kollega Agealta, kun miksi hän ei halunnut osallistua yhteenkään ähm, äh, esittelijöiden kokoukseen itse tai avustajansa kautta. Tällä tavoin hän olisi voinut osallistua työhön ja vienyt eteenpäin tätä asiaa, valmistella kirjettä komissiolle, äh, josta puhuin Eikö olisi äh, tällainen äh, valiokuntatyö yhtä tärkeää kuin se, että pidetään tällainen minuutin puheenvuoro, joka sitten julkaistaan internetissä, kuten te tänään piditte. Kiitoksia. Kiitän kollega Benifeitä mutta koska minä kuulun yhteen tämän parlamentin pienimmistä ryhmistä, minä olen kahden asian esittelijänä. Kun näen, että kollega Benifei on paikalla valiokunnassa yhtä tunnollisesti kuin minä osallistun valiokunnan työhön, niin silloin herra Benifei voi kritisoida niin paljon kuin haluaa meitä. Herra Letta, jonka tunnette oikein hyvin, nosti kovasti esiin nuorisotakuohjelmaa ja puhui miljoonista työpaikoista. Hän epäonnistui siinä täysin, muistakaa se. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta italaista sisäisestä vuoropuhelusta. Seuraavaksi Michel Marusik, olkaa hyvä. Minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo, musimy... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Meidän täytyy tajuta, että työllisyys tietyssä väestöryhmässä, siis tässä tapauksessa nuorten parissa, on osa työttömyyttä yleensä. Meidän ei pitäisi pyrkiä pyyhkimään tätä matonaa, koska ei tämä muuta juurikaan mitään. Jos me jollakin tavalla löydämme keinotekoisia välineitä, jotta nämä jollakin tavalla saadaan työmarkkinoille, tämä näkyy sitten vain siinä, että työttömyys lisääntyy muissa väestöryhmissä, vaikka vasenkätisten parissa, kalujen parissa ja niin edelleen. työttömyys johtuu huonoista rakenteista ei pitäisi taistella näitä oireita vastaan, vaan syitä vastaan. Ja syynä on tehoton taloudellinen järjestelmä. Ihmisiä ei palkata yrityksiin. Kuluttajat palkkaavat tavallaan ihmisiä, kun kuluttajilla on rahaa taskussa. He käyttävät tätä rahaa ja oh, palkkaavat näin ihmisiä, joten pitää vähentää veroja. Kiitos. Tom. Kiitos seuraavan jäsen Tom van den Kendelaere. EPP-ryhmä puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. 7 miljoonaa työtöntä nuorta. Tämä on todella uskottava, kestämätön tilanne. 7 miljoonaa nuorta työtöntä. Se maksetaan va- ma- kova hinta, ei vain heidän tulevaisuutensa ajatella, vaan koko unionin tulevaisuutta ajatellen. Tämä pitää muuttua ja nopeasti. Sopimus on varmastikin tässä hyvä askel, antaa hiukan vauhtia rahoituksesta tälle nuorisoaloitteelle näin nuoret vaikeilla alueilla voisivat saada jonkinlaisen koulutuspaikan tai työharjoittelupaikan tai työpaikan. Mitä no, kun ajatellaan neuvoston ja parlamentin nopeutta tässä asiassa osoittaa, että Eurooppa kyllä pystyy toimimaan, niin se pystyy toimimaan nopeastikin silloin, kun tarvitaan. Tämä osoittaa, että EU pystyy toimimaan isosti isossa asiassa. Nyt on jäsenvaltioiden tehtävä käyttää näitä rahoja yhtä nopeasti, tehokkaasti Äh, kun 30 prosenttia, kun annetaan lisärahoitusta, niin se ei ole mikään tekosyystä enää olla toimimatta, mutta pitää tehdä selväksi, että tämä ennakkomaksut ovat vasta yksi toimenpide ja tarvitaan vielä enemmän, jotta voidaan korjata tämä kurjatilanne. Meidän pitäisi panostaa pitkän aikavälisen strategian, jossa saadaan taidot sopi, sovitetaan työmarkkinoiden tarpeisiin, annetaan laadukkaita harjoittelupaikkoja, joustavammat työmarkkinat saadaan aikaan myös ja tarvitaan myös kestäviä työpaikkoja tietenkin. Tämä kickstart oli todella välttämätöntä. Nyt pallo on jäsenvaltioilla, niin kuin on jo sanottu, mutta kaikkein tärkein kysymys, johon pitää vastata, ei ole se, mitä jäsenvaltiot tekevät näillä varoilla, vaan ainoa kysymys, joka meidän pitää itsellemme esittää, on mitä seuraavaksi. Jo, Jokainen hyvä pelaaja miettii jo seuraavaa siirtoa sakissa. Meidänkin pitää tehdä näin, jotta voidaan poistaa nuorisotyöttömyys. Kiitoksia. Danke Kiitoksia. Nyt sitten Jutta Steinruck. Puolitoista minuuttia. Niin, valitettavasti meillä ei tänään ole vielä äh, syytä juhlia suurta menestystä. Äh, me olemme vielä valovuosia nuorisotyöttömyyden mm, poistamisesta Euroopassa, mutta onneksi tällä nyt tulee vähintään uutta liikettä tällaiseen loputtomaan tarinaan. Siksi kiitän kaikkia, joiden avulla tämä on nyt nopeasti saatu käyntiin, koska viime vuosina on puhuttu liikaa, liikaa on siirretty mustaa pekkaa toiselle, mutta tulokset eh, eivät ole riittäviä. Me sosiaalidemokraatit alusta asti sanoimme, että nuorisotyöttömyyden torjuminen ei onnistu radikaalin säästöpolitiikan kautta, vaan että meidän täytyy yhdessä Euroopassa. Euroopassa ottaa vastuuta, eikä tarvitse olla mikään selvännäkijä, jotta ymmärtäisi, että erityisesti ne valtiot, jotka ovat säästökuurilla, tarvitsevat apua, ennakko- ja yhteisrahoitusta, ja samalla eh, meidän on tuettava järkeviä rakennemuutoksia. Nuorisotyöttömyyden torjumisen täytyy tulevaisuudessakin olla absoluuttinen prioriteetti meillä. Te sanoitte sen, hyvä komission jäsen, ei vain jäsenvaltioissa ja Euroopan toimielimissä, vaan joka paikassa paikan päällä. Ja nyt myös hallitusten ja yritysten paikan päällä on toimittava ja ajateltava nuoria sukupolvia. Ne tarvitsevat mm, näköaloja ja sitä varten meidän tehtävä kaikkemme. Steinruck. Kiitos, kiitos sen Steinruck. Nyt Antea McIntyre, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää ja komission jäsentä myös. Me kaikki tiedostamme varmaankin, että nuorisotyöttömyys on hyvin vakava asia ja tarvitaan toimia selvästi, joten minä kannatan tätä ehdotusta, että resursseja voitaisiin käyttää tavalla, toisin nopeuttaa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mutta lisäksi minulla on huolenaiheena se, että ennakkorahoitus, jotta tätä rahoitusta vetäisiin eteenpäin, ja että muutaman vuoden päässä tarvittaisiin lisää rahoitusta taas ja kohdennettaisiin nuorisotyöllisyysaloitteisiin, niin ryhmäni on aina vedonnut budjettikuriin ja tulosperustaiseen politiikan tekoon. Ja nuorisotyöllisyysaloitteen pitäisi olla tästä poikkeus, eli me pitää seurata näitä tuloksia, jotta saisimme todellista vaikutusta. Meidän tulee tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa jotta saadaan räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat paikallisiin haasteisiin, joita he kohtaavat, joten Britanniassa hallitus on käyttänyt nuorisotyöllisyysaloitetta täydentämään hallituksen ohjelmia, ja omalla alueellani West Midlandsissa rahaa on jaettu paikallisille yrityksille, jotta he voivat tarjota koulutusta tai työpaikkakoulutusta ynnä muuta. Ja alueellamme olemmekin nähneet 2,2 miljoonaa uutta työharjoittelua tehostunut paikka viimeisen viiden vuoden aikana. Thank you. Kiitoksia. Sitten jäsen Ines Kristina Zuber. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Brigada, signor Presidente aumentar o pré da iniciativa Kiitoksia puhemies. Kun lisätään ennakkomaksuja nuorisoaloitteessa, tämä on perus toimenpide, kun ajatellaan, että varannut niin vähäinen jäsenvaltioilla on ollut vaikeuksia äh, antaa yhteisrahoitusta tai osallistua yhteisrahoitukseen. Varsin usein samat alueet, joilla on korkea työttömyystaso nuorison kohdalla, eivät pystyneet yhtään mitään ilman tätä nostettua tukea. Mutta tämä ei kuitenkaan ratkaise vielä perusongelmaa. Edelleenkin summa alittaa sen, mitä todellakin tarvittaa, voitaisiin oikealla tavalla äh, vaikuttaa siihen, että nuorisotyöttömyys paranee. Maksuja on lisätty, mutta se ei vieläkään riitä. Luodaanko näitä uusia työpaikkoja, ovatko nämä avoimia sopimuksia vai lyhyempiä määräaikaisia harjoittelusuhteita esimerkiksi, joten tämä tarkoittaa sitä, että työpaikat olisivat tällaisia epävarmoja työpaikkoja. Tässä on kyseessä takuu, joka takaa pikemminkin epävarmuuden. Kiitos. Seuraavaksi Lampros Fontoulis. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat kollegat. Nuorisotyöllisyysaloite yrittää ratkaista suuren ongelman, sellaisen ongelman, joka meillä on myös Kreikassa. Nuoris työttömyys on jopa 60 prosenttia ja on alueita, joissa tilanne on vielä pahempi. Äh, asia ei tule nopeasti äh, parantumaan huolimatta kansallisista ja eurooppalaisista ponnisteluista. Ähm, tämä on väärä lähestymistapa ongelmaa kohtaan, siksi emme ongelmaa ratkaise. Ei ole periaatteessa mitään hyötyä hyväksyä yksittäistoimenpiteitä. Me tarvitsemme hyvää koulutusta ja hyvää suuntautumista ja tarpeellisia ohjelmia. Tällä tavoin se onnistuisi, mutta tämä määrärahojen lisääminen ei periaatteessa tule työttömyysongelmaa ratkaisemaan. Sitä voidaan sitten vain taas kritisoida. Kiitos. Seuraavana Michaela Soidrova, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, varapuhemies minä suhtaudun myönteisesti esittelijän päätöksen ja muiden kollegoiden päätöksen selvästi kannattaa komission ehdotusta lisätä nuorisotyöllisyysaloitteen äh, ennakkorahoitusta. Eli tämä yksi miljardi euroa vuonna 2015 osoittaa sen, että Euroopan unioni suhtautuu nuorisotyöttömyyteen hyvin vakavasti ja sen torjumiseen. Jos mietimme sitä, että rahaa käytetään todella tehokkaasti, niin pitäisi myös ottaa huomioon se, että valvotaan hyvin tarkkaan, miten omat hallituksemme käyttävät näitä varoja. Minä henkilökohtaisesti olen läheisessä yhteydessä työministeriöömme ja tarkastelen, miten näitä ohjelmia luodaan ja valmistellaan. Tietoni mukaan Tsekin tasavalta on hyvin valmistautunut tähän ennakkorahoituksen käyttöön erityisesti alueilla, jossa on korkea työttömyyttä. Prahassa on alhainen työttömyys, mutta lisäksi on muitakin alueita, jossa on korkea työttömyyttä, yli 25 prosenttia nuorista 25-vuotiaaksi asti. Tämän takia myös minä haluaisin nähdä enemmän tukea ammatilliselle koulutukselle, jota pitäisi rahoittaa näiden välineiden avulla. Ja meidän tulee ymmärtää, että tämä on investointi tulevaisuutemme, investointi, joka tulee luomaan luottamusta nuorille ja heidän työnantajille. Olen hyvä, että tämä on Sanni kantusta. Kiitoksia. Nyt seuraavana Marita Minut. Minuutti. Tack, herr ordförande. Eh, vi har här hört om Kiitoksia puhemies. Olemme kuulleet Italiasta esimerkkejä samoin muista, mutta nyt puhun omasta maastani Ruotsista. Maan taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita voidaan pitää vähän parempina, mutta nuorisotyöttömyys Ruotsissakin on aika korkea, korkealla tasolla, tasolla ja erikoistukea on saatu nuorisotyöllisyysaloitteen kautta nuorille myös Ruotsissa. Viime vuonna hallitus päätti käyttää pienen osan tästä tuesta juuri sen takia, etteivät halunneet panna omia budjettivaroja tähän. Näin asia hoidetaan Ruotsissa. Ja tämä saattaa tuoda tuloksia, mutta on maissa, maita, jotka talousta syistä ovat eivät ole mitenkään voineet rahoittaa tätä. Heillä ei ole ollut kassassa rahaa nopeasti rahoittaa tätä ja uudella, uusilla varoilla voi olla vaikutusta näissä maissa. Näin voidaan auttaa nuorisoa pääsemään työelämään mukaan. Ei pitäisi olla liian köyhä, jotta voitaisiin sanoa, että tämä on tilaisuus, johon pitää tarttua. Kiitos. Tak. Kiitos. Nyt jäsen Ann Sander. Puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président Je... Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja haluaisin kiittää myös komissiota se, että siirtän näitä varoja ennakkoon, jolla voidaan torjua nuorisotyöttömyyttä, on totta kai hyvä uutinen. Tämä osoittaa sen, että EU osaa reagoida konkreettisesti nopeasti ja tehokkaasti kriisitapauksissa. On jo sanottukin, että pallo on jäsenvaltioiden kenttäpuoliskolla. Eri toimenpiteisiin pitää ryhtyä, pitää kannustaa oppimista, nuorille pitää saada halu luoda omia yrityksiä tai sovittaa koulutukset uusiin digitaalisiin ammatteihin. Omalta osaltani haluaisin puhua rajat ylittävästä liikkuvuudesta. Sen avulla nuoret pääsevät helpommin käsiksi eri työmahdollisuuksiin, jotka voivat olla toisessa valtiossa. Tämä liikkuvuus vaatii kielten oppimista. Kuitenkin minun maassani Ranskan hallitus haluaa poistaa kaksikieliset luokat, mikä on täysin kaikkien ponnisteluimme vastaista täällä. Rajat ylittävä liikkuvuus vaatii myös parempaa tietoa vapaista avoimista työpaikoista ulkomailla ja siitä tarvitaan myös tutkintojen tunnustamista. Nämä ovat erilaisia toimenpiteitä, mutta ne täydentävät toisia Niiden avulla pääsemme eteenpäin yhdessä, jotta voimme torjua nuorisotyöttömyyttä. Kiitos. Kiitos, jäsen Sander. Seuraavaksi Vilja Blinkevičiute. Minuutti. Kiitoksia Onnittelen esittelijää ja tuen komission sitoumusta äh, nostaa ennakkorahoitusastetta, koska tällä tavoin jäsenvaltiot voivat torjua nuorisotyöttömyyttä työttömyyskysymyksiä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Nuoret tarvitsevat apua työpaikan löytämisessä, koulutuksen jatkamisessa tai mm, harjoittelupaikan löytämisessä. Uusimpien tutkimusten mukaan johtuen vaikeasta taloustilanteesta e, kaikki jäsenvaltiot eivät pysty nuoriso työllisyysaloitetta toteuttamaan. Siksi tämä on tärkeä askel eteenpäin, kun investoidaan nuoriin kun pannaan täytäntöön nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, täytyy erityisesti ottaa huomioon sellaiset nuoret, joilla on alhaisempi koulutus, jotka ovat vammaisia, jotka kärsivät terveysongelmista. Pitkän aikavälin nuorisotyöttömyys mm, tai mahdottomuus löytää sopiva työpaikka vaikuttaa kielteisesti talouteen ja voi vaikuttaa kielteisesti myös nuoriin itseensä. Heillä saattaa syntyä äm, terveysongelmia tai heistä voi tulla rikollisia. Siksi toivoisin, että näitä EUn ennakkorahoitustoimenpiteitä käyttäisi mahdollisimman tehokkaasti. Kiitos. Edustaja havilopes minuutti, olkaa hyvä. Muchas gracias. En primer lugar... Kiitoksia ensin, toivotan tervetulleeksi komission jäsenen ja onnittelen tästä työstä ja tästä eh, ennakkorahoituksen nopeuttamisesta niissä maissa, joissa täytyy parantaa työllisyystilannetta. Tervetuloa komission jäsenä. Kiitoksia tästä ripeästä työstä, jota myös parlamentissa on tehty. Haluaisin muistuttaa siitä, että jäsenvaltiot sen lisäksi, että niillä on nuorisotyöttömyyttä, ovat juuri niitä maita, joilla on enemmän ongelmia budjetinvajeensa kanna, kanssa, valtiotalouden kanssa. Ne kulkevat käsikädessä, mutta kuitenkin tänään on tämä on pientä, vähän sokeria, joka yrittää makeuttaa tätä karvasta makua makrotaloushan liittyy, ja sen tilanne liittyy nuorisotyöttömyyteen myös, koska usein nuorten työttömyys on kaksinvertaista verrattuna muihin. Esimerkiksi Kaadisin alueella etelä, eteläisessä Euroopassa se kuvaa hyvin etelän tilannetta. Siellä työttömyys on sama kuin Gasan, Gasassa. Tämä on kuitenkin Euroopassa ja tämä osoittaa, kuinka suuresta hätätilanteesta on kyse, jota yritämme ratkaista parlamentissa ja jäsenvaltioissa. Muchas gracias. Kiitos, kiitos jäsen Lopes. Seuraavaksi Seuraavaksi siis menettelymän puhelistaa. Ensimmäisenä Jesy Klum EPPstä. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella esittelijä ja varjoesittelijöitä ja erityisesti komission jäsentä ja komission toi meille tämän mietinnön niin nopeasti ja ajankohtaisesti, sillä on, tämä on tärkeää, hyvin tärkeää nuorille Euroopassa, että he saavat tukea ja vaadittua koulutusta, jotta pääsevät töihin. Se, että ehdotatte, että aikaistettaisiin huomattavia varoja, lähettää selvän viestin jäsenvaltioihin, että niiden tulee toimia ja ö, saada aikaan rakenteita, joilla tukea nuoria. Ja komission jäsen, minä rohkaisi se, että puhutte siitä, että tulette raportoimaan parlamentille säännöllisesti tämän ö, nuorisotyöllisyysaloitteen vaikutuksista, sillä minusta on äärimmäisen tärkeää, että rahoitusta käytetään arvokkaalla tavalla erityisesti tulee kehittää osaamista ja kykyjä ja pohtia, että mistä työpaikkoja tulee, sillä usein olemme kouluttaneet nuoria ja ihmisiä ja enin nuoria ihmisiä urille, jotka, jot, eivät johda mihinkään, joten minusta tämä on äärimmäisen tärkeää keskittyä tähän, että on tarvittavat taidot tämän hetken työmarkkinoille. Kiitos. Sitten jäsen Viktor Nevletsku. Micro. Kiitoksia puhemies. Kiitän myös esittelijää ja komissiota tämän äh, hankkeen ehdottamisesta. Puhumme seitsemästä miljoonasta äh, työttömästä nuoresta ilman äh, työpaikkaa. Tämä ei ole mikään pikkujuttu. Miljardi ennakkorahoitusta ja työttömyyden torjumista varten se on hyvä toimenpide, mutta meillä täytyy olla myös muita toimenpiteitä. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on jälleen kerran osoittanut, että se pystyy toimimaan nopeammin ja että sillä on ratkaisuja työttömyyden torjumiseksi. Äh, tämä äh, rahoituksen nostaminen on myöskin hyvä äh, ratkaisu kun on kyse Romanian hallituksesta, niin meillä on tarpeeksi tukea näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi, koska Romania on yksi ensimmäistä valtioista, jotka ovat nuorisotakuu pilottihankkeita toteuttaneet, jotta tästä nuorisotyöllisyysaloitteesta tulisi todellisuutta, tarvitaan konkreettisia hankkeita, jotka auttavat nuoria. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Notis Marias. Την απασχόληση των νέων διαθέτει μόνο 6 δισεκατομμύρια. Nuorisotyöllisyysaloitte antaa ainoastaan 6 miljardia euroa, kun meillä on yli 5 miljoonaa nuorta työttömänä EU:ssa. Samalla Mario Draghi antaa useampia miljardeja, joilla voidaan ostaa ostaa eh, joukkovelkakirjoja muista maista. Nuorisotyöttömyys Kreikassa on yli 50 prosenttia, sama pätee Espanjaan ja Portugaliin. Sielläkin luku on hyvin korkea. Samalla julkinen sektori, sillä ei ole käsillään tarpeellisia varoja, jotta voitaisiin aloittaa niitä hankkeita, voitaisiin luoda uusia työpaikkoja ja uusia oppimis- ja koulutuspaikkoja. Samalla Draghi ja hänen jenginsä Euroopan keskuspankissa yrittävät kuristaa Kreikkaa, joten meidän tulee päättää tämä. Kiitos. Efharisto. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin Novakovilta? Novakov, olkaa hyvä. господин председател. Благодаря и за това, че приехте синята карта. Безспорно важно е увеличаването на... Puhemies, todellakin on erittäin tärkeää lisätä 30 prosentilla ennakkomaksuja, mitä tulee ohjelmiin, joiden tarkoituksena on tehostaa nuorisotyöllisyyttä, mutta ei pidä unohtaa uudistuksia ja investointeja. Me emme voi yksipuolisesti saavuttaa tavoitetta. Meidän täytyy, minun täytyy muistuttaa teitä siitä, että on olemassa iso ero jäsenvaltioiden välillä. On vaikea ottaa vastaan aina rahoitusta. Tämän takia tulevaisuudessa jäsenvaltioiden täytyy sitoutua vieläkin selvemmin nuorisotyöllisyyden puolesta jäsenvaltioiden ponnisteluja täytyy käyttää siihen, että voidaan toteuttaa rahoitusta ja tehdä uudistuksia. Mitä olette mieltä uudistuksesta? Kiitoksia. Kiitoksia sitten vastaus, Marias. Mä ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο και να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή... Kiitos, kollega Hassan. Saa seuraava. Juuri tällä hetkellä, no mitä tulee yhteisrahoitukseen, tarvitaan varoja mutta kuitenkin johtuen yhteisöpöytäkirjasta meillä ei ole varoja käytössä, joten jotta Kreikka voisi olla rahoittamassa tätä, jotta saataisiin aikaan nämä tulokset siis, joita on haettu. Kuten jo mainitsin, Kreikkaa ollaan, Kreikan pankkia ollaan kuristamassa Euroopan keskuspankin toimesta. Ja se ei tarjo, anna euroakaan Kreikan pankille, jotta ne voisivat investoida. Tämä on perustavanlaatuinen fakta Kreikalle. Kiitos. Kiitoksia. Kristos. Nyt sitten jäsen Pavlika Bilbao. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä tuen tietenkin tätä uudistusta asetuksessa, joka liittyy Euroopan sosiaalirahastoon, että voidaan toteuttaa Euroopan suunnitelma ja näin edistää nuorisotyöllisyyttä. Se on meille painopistekysymys. Kuitenkin haluaisin kurinalaisemman analyysin komissiolta, mitä tulee näihin perusteluihin miksi jäsenvaltiot eivät ole pystyneet esittämään enemmän toimintaohjelmia ja toistan tässä yhteydessä, että on ollut monia tilaisuuksia. Joissakin jäsenvaltioissa nimittäin on äh, kiusauksena ke- ke- Setrasulle tämä ohjelma. Ja tämä liittyy kuitenkin reaalitalouteen, jotka voisivat toimia tehokkaammin. Ne on ehkä enemmän käytännön mahdollisuuksia. Ne pystyisivät saamaan aikaan kumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin välillä, niin niin pitäisi toimia paremmin. Varoja voidaan siis antaa enemmän, mutta pitäisi voittaa näitä ongelmia. Ja haluaisin kysyä teiltä, onko teillä tarkoituksena analysoida tilannetta tältä kannalta? Kiitoksia. Yes, Jara. Kiitos paljon nyt sitten jäsen Paloma Lopes -Perejo. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin tehdä selväksi puheenvuorossani, että me vastusta nuorisotakuuta, mutta emme jaa sitä, miten tietyissä jäsenvaltioissa tässä toimitaan, muun muassa Espanjassa. Me arvostamme ennakkomaksuja ja ennakkorahoitusta, mutta tämä ei ole pääongelmana eikä sekään, minkälaista aktiivista politiikkaa harjoitetaan nuorisotyöllisyyden kohdalla. Ongelmat liittyvät siihen, että on on toiminta on heikentynyt, vähentynyt ja kuitenkin tarvittaisiin nuorisotyömarkkinoille. Nuorisotyöttömyysongelmaa ei voida ratkaista, jos lasketaan sosiaalimaksuja tai tuetaan yrityksiä. Näillä toimenpiteillä ei voida taata sitä, että työllisyys jatkuu tai koulutusta annetaan työpaikoilla. Näin ei voida taata laadukkaita työpaikkoja. Itse komissio on jo varoittanut tiettyjä maita, että tämä ohjelma on vaikuttanut vain vähän Samoin tuomioistuimen kertomus, joka varoittaa riskeistä, jotka liittyvät siihen, että on sovellettu huonosti näitä ohjelmia. Jos me haluaisimme synnyttää laadukkaita työpaikkoja, silloin muun muassa tarvitaan tuottavia investointeja, pitää lisätä palkkoja, nostaa palkkoja ja parantaa sosiaalimaksuja. Kiitos. Ole. Kiitos. Nyt Marko Valli. Olkaa hyvä. si, grazie Presidente. Vorrei sfruttare... Kiitoksia puhemies. Haluaisin käyttää tämän minuutin saadakseni puristettua komission jäsenestä lupauksen, koska minä toivoisin, että tulevina vuosina kaikki ohjelmat, jotka käynnistetään liittyen nuorisotyöttömyyteen, sisältäisivät lisäarvon. Me emme voi hyväksyä enää sellaisia julkilausumia, kuten on tehty minun maassani, jossa pääministeri sanoi, että suuri Euroopan voitto ja määrärahoja ja sitten vain 12 000 työpaikka työpaikkaa on syntynyt, vaikka tämä ohjelmat lupasivat kaksi miljoonaa työpaikkaa. Siis tämä tarjous annettiin vain 12 000. Tämän ohjelman on toimittava paremmin. Muuten kansalaisten näkemys tästä Euroopasta tulee olemaan aina vain skeptisempi eikä uskota tähän hankkeeseen. Kiitoksia. Seurana Jasovitska, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämän huomioon, että tilanne on kriittinen nuorilla Euroopassa, niin komission ehdotus, jolla pyritään parantamaan ennakkorahoitusta tälle aloitteelle, antaa meille mahdollisuuden nopeasti parantaa tilannetta. Olemme erityisen tyytyväisiä, kun näemme, että parlamentti ja valtiot ovat päättäneet hyväksyä ehdotuksen ilman turhia tarkistuksia. Tämä tulee johtamaan varojen nopeaan käyttöön ja Svet Moran Chatienin ja hänen tiiminsä työ varmistaa sen. Kuitenkin uskon, että nämä varat eivät ole ainoa ongelma jäsenvaltioille alusta alkaen. Ei ole ollut sopivaa täytäntöönpanoa ja valvontaa tässä prosessissa. Ymmärrämme, että aika on tärkeä tekijä, sillä ihmiset, jotka ovat työttömiä pitempään, ovat äärimmäisissä vaikeuksissa, eivätkä mennä päästä takaisin työmarkkinoille, ja he ovat lähestulkoon köyhyyden rajamailla, jos he joutuvat köyhyyden kurjuuteen, niin heitä on vähän vaikeampaa saada koulutusta ja päästä työmarkkinoille. Tämän takia Euroopan komission ja parlamentin tulisi viedä tätä eteenpäin Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Ivan Jakovčić. Kon imamo jedan odličan prijedlog koji dolazi iz komisije. vjerujem. puhemies erittäin hyvä ehdotus komissiolta uskon että tämä on loistouutinen kaikille nuorille euroopassa koska nyt on tehty niin kuin parlamentti suositteli euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen nostaa ennakkomaksuja 35 prosentilla, mitä tulee nuorisotakuhankkeeseen. Tätä olemme odottaneet jo kauan ja tällä tavalla, arvoisa komission sen voimme odottaa osoittaa uskottavuutta EUlta. Näin voimme näyttää, että me välitämme siitä, miten nuorisotyöttömyysongelma ratkaistaan aivan erityisesti Etelä-Euroopassa. Mutta nyt jäljellä on tietty yhteys, joka pitää vielä voida osoittaa. Jäsenvaltioiden pitää olla varpaana, jotta meidän uskottavuutemme säilyy. Paljon kiitoksia. Viimeinen puhuja menettelystä ilman puhujalistaa on kollega Andrei Novakov. 30% Kiitos, puhemies. Kuten sanoin, tämän 30 prosentin lisäys ennakkorahoituksessa. Kun pohditaan siis nuorisotyöllisyysaloitteita, aloitteita, niin tämä on erilainen ehdotus ja onnittelen komissiota ehdotuksesta kuitenkin. Pitäisi ponnistella enemmän viestinnän tai tämän julkilausuman myötä pitää myös muistuttaa, mikä tärkeä rooli on paikallisia alueviranomaisilla, jotta jotta tämän tyyppistä tietoa saadaan lähetettyä nuorille asti. Siksi uskon toivon, että jäsenvaltiot ja paikallisjalan viranomaiset tekevät parastaan, jotta he lisäävät omia valmiuksiaan ja samalla ryhtyä uudistuksiin, joita tarvitaan, jotta voidaan parantaa sitä, miten toimivat nämä työ, työtoimistot. Voimme helpottaa pääsyä työpaikkoihin nuorille. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tähän päättyy menettely ilman puhujalistaa ja nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Tysonille komission puolesta. Uh, kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin vieläkin kiittää tästä parlamentin laajasta tuesta tälle muutokselle ja lisäisin vielä tähän, että kun te huomenna äänestätte tästä muutoksesta, niin neuvosto tässä seuraa teitä ja minä toivon, että vielä toukokuussa pystymme alkaa todellakin maksaa näitä korkeampia ennakkomaksuja. 2015 vuoden loppuun mennessä saadaan edistyskertomuksia jäsenvaltioilta ja tietenkin niin kuin on luvattu teemme näistä tiivistelmät teille ja odotan sitten keskustelua siinä vaiheessa täällä parlamentissa. Ja sen sitten ensi vuoden alussa vuonna 16 voimme globaalilla tavalla arvioida, missä määrin on toimittu tehokkaasti ja miten tämä e, yhteinen tuki on vaikuttanut, jota on rahoitukset on saatu Euroopan sosiaalirahastosta ja e, nuorisotyöllisyysaloitteesta ja mitä kaikkia tuloksia yhdessä on sitten saatu aikaan ja samoin missä määrin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän nuorisotakuuseen. Ja sillä välin jäsenvaltiot, alueet, paikallishallinnot ja niin edelleen, jotka vain haluavat, jatkavat tätä politiikkaa ja mennään niin pitkälle kuin toimivaltuuksemme rajoissa voimme toimia. Ja on monia ihmisiä, jotka kysyvät, riittääkö tämä nyt. Tietenkään tämä ei vielä riitä. Nuoriso työllisyysaloitteen budjetti, riittääkö se, jotta voidaan luoda kaikkia näitä työpaikkoja, joita saataisiin niin työhön? Mm. voimmeko me Euroopassa tehdä tarpeeksi, mutta kuitenkin eihän, eiväthän nämä toimenpiteet siihen vielä riitä, sen tiedämme kaikki, mutta sitten tarvitaan vielä muita varoja. Meillä on käytössämme eri, erityinen nuorisotyöllisyysaloite ja voitte olla varmoja siitä, että me tiedämme, että on monia maita ja alueita, joille on ollut todellinen rahoituksellinen este aloittaa tätä hanketta ja joille tämä ennakkomaksujen korotus on nyt poistanut tämän esteen, ne voivat alkaa todellakin työtä, tuota, joten kyllä tämä voi auttaa, mutta sitten on vielä toime, äh, varoja muualta äh, aluekehitysrahastosta äh, ja voidaan auttaa investoimaan ihmisiin, nuoriin, sosiaalisen innovaation ohjelman kautta ja Erasmus Plusasta ja myös muista ohjelmista tulee vielä lisärahoitusta. Ja mitä tulee meidän politiikkaamme, tämä sinällään ei vielä riitä. Nuorisotyöllisyydessä on kysymys kysynnästä ja tarinoista ja molemmin puolin pitää työstä ja tämän takia komissio on todellakin panostanut kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Tämä on myös se syy, miksi me olemme ryhtyneet aloitteita pitkäaikaistyöllisyyden vähentämiseksi, jotta voimme varmistaa, että koulutus vastaa työpaikkojen, työelämän tarpeita ja saadaan parempia työpaikkoja nuorille, jotta tehdään hyvää työmarkkinapolitiikkaa ja tämän tyyppisiä asioita. Samoin investointipaketti täytyy nähdä tässä valossa Kaikkien pitää, pitää kantaa oma vastuunsa omalla alallaan. Silloin voimme vaikuttaa jollakin tavalla ja voimme saada äh, nuorille uuden tulevaisuuden mahdollisuuden. Ja olen vakuuttunut, että tässä teidän vahvalla tuellanne voimme vaikuttaa tähän todella myönteisesti. Ja haluan kiittää teitä vielä tuesta ja kiitän tästä ripeydestä, jolla äh, parlamentti on nyt asiaa käsitellyt. Kiitoksia. Sera conclu par la Madame Morin. Kiitos. Nyt sitten Morin Chartier. Monsieur le Président, Madame euh, le Commissaire. Euh, Puhemies, komission jäsen, haluaisin onnitella teitä tavasta, jolla tämän asetuksen myötä, tämän kehityksen myötä te annatte oman panoksenne kollegoidenkin kanssa, jotta saadaan tämä este, joka liittyy korotukseen ylitettyä. Tämä este oli ylittämätön, mutta nyt annetaan todella voimakas viesti sitä, että tunnustetaan, että Euroopalla on vaikeuksia kentällä. Haluaisin vedota kollegoihin huomisen äänestykseen liittyen, että no, mehän olemme samaa mieltä perusteista. Ennakkorahoituskomaksut ovat yksi este tai yksi osa tätä nuorisotyöttömyyttä, se ei ole ainoa, niin kuin komission sen sanoi. Mutta jos meillä on hyvin voimakas tai selvä äänestystulos, niin näytämme huomenna jäsenvaltioiden hallitusten, jäsenvaltioiden hallitusten päämiehille, että me vaadimme, että he sitoutuvat, jotta tämä politiikka onnistuisi. Ja se ei tule onnistumaan, jotta he itse voivat ottaa kunnian. Olen kuullut paljon keskustelua joka on ollut nationalista tänä iltana, se onnistuu siksi, että meidän tulee sitouttaa eurooppalaiset politiikkamme, jotta nuoret löytävät sellaisia työpaikkoja ja laadukkaita työpaikkoja, joten huomenna äänestys tarkoittaa sitä, että meillä tulee esittää tämä vaatimus jäsenvaltioille. Kolmanneksi komission jäsen No, ymmärsitte oikein, että me emme tule luovuttamaan pätkääkään, eli tämän työn taustalla, työtä, jota on siis tehty yhdessä, jotta onnistuttaisiin tässä nyt korkeuksessa, niin kyllä, me haluamme, että tuloksia saadaan aikaan ja niitä saadaan, jos hankkeet ovat laadukkaita, joten tarvitaan hankkeita kentälle. Me haluamme mietinnön, haluamme saada aikaan seurantaa komission kanssa, ja myös työllisyysvaliokunnan kanssa haluamme saada palautetta tästä poliittisesta sitoumuksesta, jota osoitamme tänä iltana kanssanne komission jäsen. Me olemme hyvin sitoutuneita tähän. Teidän tulisi lopettaa kollegat, jotka ovat sanoneet, että nuorisotyöllisyysaloite ei ole riittävän, niin heillä haluan sanoa, että meillä on muitakin välineitä, nuorisotakuu, järva sosiaalirahasto, ne on tehty, jotta nuoret saadaan takaisin töihin ja me tulemme työllistämään heitä jatkuvasti. Kiitos puhemies. Merci, madame. Kiitoksia. Keskustelu